Kyseessä on suullinen kysymys tai kysymys, josta pyydetään komissiolta suullinen vastaus ja aiheena on kaksi käyttötuotteiden vientivalvonta. Ja tämän kysymyksen laatija on kollega Bernd Lange, joka saa ensimmäisenä puheenvuoron. Ja, schön, herr. Kiitokset, herra puhemies, komission jäsen en ole pelkästään tämän kysymyksen laatija henkilönä, vaan olen myös tämän valiokunnan puheenjohtaja ja siinä mielessä valiokuntamme on laatinut tämän suullisen kysymyksen, suullisesti vastattavan kysymyksen ja aivan oikein, koska voidaan hyvin todeta, että Euroopan unionin vientipolitiikka tällä alalla on yhtä reikäistä kuin sveitsiläinen juusto, ainakin kaksikäyttötuotteiden osalta. Tiedämme, että raskaalla kalustolla on helpompi määrittää, onko kyse eh, määrä onko määrä luoda jonkinlainen rakettien laukaisualusta tai onko kyse yksinkertaisesti kuljetuskalustosta, mutta kun on kyse ohjelmistoista, tilanne on tietysti paljon hankalampi ja tietotekniikasta. Ja voi olla aika hämmästyttävää, jos vaikka Lontoossa toimiva aktivisti saa sähköpostin, joka koskee jotakin yleistä asiaa ja sähköpostissa onkin troijalainen, joka puolestaan huolehtii siitä, että tämän henkilön älypuhelinta kuunnellaan, että kaikki tekstit, joita hän älypuhelimeensa kirjoittaa, ovat kolmansien osapuolien luettavissa. Ja tämän tyyppiset valvontaohjelmistojen käyttötavat ovat niitä, jotka voivat johtaa ihmisoikeusaktivistien vakoilemiseen, poliittisten vastustajien vakoilemiseen, sellaisten ihmisten vakoilemiseen, jotka ajavat mielipiteen ilmaisuvapautta. Ja siksi mielestäni on korkea aika tarkastella tätä, koska kyse ei ole pelkästään siitä, että aktivistit ehkä joutuvat sellaisissa maissa, joissa on hirmuhallinto tai hallinto, joka ei noudata ihmisoikeuksia, että tällaisessa maassa tietotekniikan kaksikäyttötuotteita käytetään väärin, vaan myös Euroopan ihmisiä voidaan valvoa näillä tuotteilla kolmansien valtioiden edustajien taholta. Kyse ei ole siis pelkästään siitä, onko toimitettu eurooppalaista ohjelmistomateriaalia. Esimerkiksi Iranissa on luotu valvontaverkosto eurooppalaista teknologiaa hyödyntäen. Ja Libyassa, Libyan tiedustelupalvelu on ostanut eräältä yritykseltä teknologia ja tämä kyseinen yritys usein mainostaa juuri sitä, että valvonta on mitä helpointa ja mitä yksinkertaisinta. Tällä yrityksellä on jopa 50 prosentin markkinaosuus lähi -idässä. Jos katsotaan hiukan laajemmin, Etiopia, Nigeria, Uganda, Katar ovat kaikki asiakkaina. Ja tässä tapahtuu paljon sellaista, joka ei oikeastaan kuulu arvopohjaisen Euroopan toimintaan. Ja siksi onkin aivan oikea askel, että tämän Vassenaarin sopimuksen myötä otettiin joulukuussa 2013 Vassenaarijärjestelyn piiriin myös ohjelmistot. Se ei kuitenkaan näy vielä Euroopan politiikan tasolla. Ja minä haluaisin eurooppalaisen järjestelmän, joka takaa sen, että ohjelmistot ja tietoteknologia suojata väärinkäytöltä, eivätkä ne voi joutua sellaisten käsiin, jotka valvovat kansalaisiaan ja väestöään tavalla, jota emme voi hyväksyä. Onhan tässä kyseessä myös strategiset ja turvallisuustekniset vaikutukset meihin päin, sillä luonnollisesti näitä ohjelmistoja voidaan käyttää myös Euroopassa. Ja siksi komission jäsen nämä kolme kysymystä. Miten oikeastaan on tuon lainsäädännön yhtenäisyyden laita kaksikäyttötuotteiden osalta. Me tiedämme kaikki, että kaksikäyttötuotteet yleensä hyväksytään kaikki. Meillä ei ole minkäänlaisia ongelmia toimittaa näitä kaksikäyttötuotteita ö, alueille, joissa on kyse kiistasta. Ja olisiko kyse siitä, että valvonta ei tapahtuisi yksinomaan jälkikäteen, vaan jo etukäteen päätettäisiin, mihin maihin voidaan viedä? Ja eikö tämä menettelyn puolesta pitäisi saada toteutumaan mahdollisimman epäbyrokraattisesti niin, että kaiken toimivuus varmistetaan unohtamatta kuitenkaan taloudellisia etuja? Eli tässä mielessä nämä kolme kysymyksen asettelua ja odotan jo mielenkiinnolla teidän vastaustanne. Kiitoksia. Kiitokset herra Lange ja nyt komission nimissä kollega Malmström. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitos parlamentin jäsenet. Kiitos siitä, että otitte tämän hankalan, mutta tärkeän kysymyksen esille. Euro, kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta on tärkeä Euroopan siinä tärkeässä roolissa. Noin 14 miljardia euroa on valvonnan alainen vienti ja tämä vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen. Tämä valvontajärjestelmä on jatkuvasti viimeisten kymmenen vuoden aikana vahvistettu ja myöskin sille on annettu vahva lainsäädäntöperusta. Kuitenkaan se ei voi pysyä tällaisena, vaan sitä on koko ajan arvioitava uudelleen ja uudistettava, jotta voimme vastata noihin haasteisiin, joihin eh, herra Langekin vastasi. Meidän täytyy siis parantaa kapasiteettia myös tulevan vuosikymmenen aikana ja sen jälkeenkin. Minä ymmärrän nämä huolet ja ongelmat, joita on osettu esille, kun puhutaan valvontateknologiasta. Sehän voi vaikuttaa todella ihmisoikeuksiin tai johtaa ihmisoikeusloukkauksiin lokakuussa tänä vuonna me hyväksyimme delegoidun säädöksen, jos, joka liittyy monenvälisiin päätöksiin Vassengarin järjestelmässä. Tämä on todella tärkeä askel. Lisäksi valvontateknologian vienti on hyvin tärkeä osa, kun tarkistamme vientivalvontajärjestelmäämme. Huhtikuussa viime vuonna komissio hyväksyi tärkeitä toimenpiteitä liittyen inhimillisten asioiden valvontaan Esimerkiksi me ehdotimme, että ihmisoikeudet otetaan syyksi, jotta voidaan valvoa vientiä ja mahdollisesti kieltää joidenkin tuotteiden vienti. On myös tärkeää, että me kalibroimme reaktiomme eh, oikein, jos ihmisoikeudet tai turvallisuutemme ovat uhattuna, niin silloin valvonnan täytyy olla hyvin kohdennettua. Mutta meidän täytyy muistaa, että joskus myös käytetään aivan oikeutetusti näitä tuotteita. Me emme voi kaikkea vientiä tietenkään toista estää, mutta meidän, me olemme nyt aloittaneet vaikutusten arvioinnin, jotta voimme erilaisten säädösten tehokkuuden arvioida. Meillä on yksi väline kaupan valvontaan tällä hetkellä. Valvontateknologian vienti voidaan rajoittaa tiettyjen, tai se voidaan estää tiettyjen valtioiden osalta. Tiedonannossa myöskin puhutaan riskienhallintajärjestelmästä – tulevaisuutta varten. Siinä on hyviä vaihtoehtoja, miten valvonta voidaan tehostaa ja kilpailun vääristymistä estää. On oltava oikeudenmukainen toimintakenttä EUn ja kolmansien maiden välillä. Ja lisäksi avoimet lisenssit ovat tässä tärkeitä. Ei saa mitenkään vientiä viivästyttää ja vain arkaluonteisimmat kohteet tai tuotteet on otettava valvonnan alle turvallisuus on taattava. Olen myös samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että nämä tuotteet ovat todella teknisiä luonteeltaan ja ne vaativat erityistä asiantuntemusta ja siksi me käytämme asiantuntijoita ympäri Euroopan, jotta voimme aina saada päivitettyä tietoa näistä tuotteista ja niiden valvonnasta. Myöskin teollisuuden alan edustajat ja sidosryhmät ovat mukana tässä hankkeessa. Haluaisin myös korostaa, että yksityissektori on tietysti aivan etulinjassa tällä asialla ja siksi sen kanssa onkin luotava todellinen kumppanuus. Kiitos. Suuret kiitokset komission jäsen ja nyt eri puolueiden ryhmien edustajat ja ensimmäisenä kollega Seinfeld Euroopan kansanpuolue kaksi minuuttia. Panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti, puhemies. Kansainvälisen kaupan valvonta, kun kyse on sellaisista tuotteista, joilla saattaa olla kaksi käyttötarkoituksia. On äärimmäisen vaikeaa tätä nykyä. Rajoista huolimatta, valvonnasta huolimatta on erittäin helppoa käydä kauppaa. Myös teknologia on aivan universaalia ja ihan loppukäyttäjistä riippuu, miten he käyttävät tuotteita. Toinen asia sitten on se, että PK-yritykset osallistuvat yhä enemmän ja enemmän kansainväliseen kauppaan. No tämä on tietysti hyvä trendi, koska tällaiset yritykset ovat talouden järjestelmämme peruskivi. Ei pitäisi sälyttää näille yrityksille liikaa, liikaa byrokratiaa. Meidän täytyy kunnioittaa vapautta ja toisaalta meidän täytyy, kunnio... meidän täytyy rakentaa kansainvälistä vakautta. Se, on, se edellyttää sitä, että saamme aikaan modernin mm, vienninvalvontajärjestelmän kaksikäyttötuotteiden osalta niin, että tällaisia tuotteita ei käytetä esimerkiksi kansalaisten tukahduttamiseksi missään maassa. Meidän tulisi myös ymmärtää tutkimuksen ja kehityksen tärkeys. Kun lähdemme tähän tärkeään tehtävään, emme saisi sälyttää taakkaa taakkaa Euroopan kilpailukyvylle. Emmekä saa estää pk-yrityksemme pääsevästä maailmanmarkkinoille. Kiitokset. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien ryhmän edustajana herra Lightfried. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Joskus politiikka on vaivalloista. Ja jos nyt omistautuu tällaisille yksityiskohtaisille aloille politiikka on vielä vaivalloisempaa. Muistan hyvin, miten en varmaankaan ensimmäisenä, mutta yhtenä ensimmäisistä ryhdyin tässä parlamentissa käsittelemään kaksikäyttötuotteita ja jouduin aina selittämään, mistä on kyse koska vain harvat tietävät, mitä nämä dual use tuotteet oikein ovat. Media ei ollut tästä kiinnostunut. Tällaiset tarjoavat aina tällaiset tilanteet mahdollisuuden tahoille tehdä voittoja suhteellisen huomaamatta ja jos sen haluaa tuoda esille, tilanne voi olla aika hankala mutta on kyse siis tuotteista, jotka eivät ole aseita, mutta yhtä vaarallisia kuin aseet. Näitä on tarkasteltu yhdessä, oltu sitä mieltä, että ollaan ehkä kuitenkin vähän eri alueella ja siksi olen iloinen, hyvä komission jäsen, nyt tarkkaan teitä kuunneltuani, että totesitte näiden olevan tuotteita, joiden osalta on tunnustettava ongelmia jo syntyneen. Ja ensimmäinen ongelmista on se, että tällä hetkellä Euroopassa ei vallitse viennissä tasa-arvoinen kilpailu tilanne. Ja puhun nyt englantia, koska havaitsen, että herra Dartmouth on myös paikalla, vähän kyllä piilossa tuon hienon lippunsa takana. Meillä on täällä sellaisia kansakuntia, joilla on tiukat vientisäännöt ja sellaisia maita, joilla ei ole tiukkoja vientisääntöjä. Yhdistynyt kuningaskunta on maa, jossa on tiukat vientisäännöt ja niistä välitetään. Toisissa maissa näin ei ole, joten Euroopan unionissa, jos ei ole yhteisiä sääntöjä. Yhdistynyt kuningaskunta kärsii tästä. Ehkä herra Dartmouth on asiasta samaa mieltä. Tämä on tilanne, joka on huono ja siksi me tarvitsemme eurooppalaiset säännöt. Ja toisekseen on luonnollisesti myös seurattava sitä, mikä kaikki näiden sääntöjen piirissä on. Toistaiseksi meillä on ollut luettelo ja kaikki muu, joka ei ole ollut luettelossa, on sitten ollut vapaasti vietävissä. Onkohan se oikea lähestymistapa? Ehkä tarvitaan jokin kaiken kattava suhtautuminen. Te otitte myös esille tuon etukäteis- ja jälkikäteistarkastelun. Tietysti etukäteistarkastelu maksaa enemmän, mutta jälkikäteen tarkastelu voi maksaa ihmishenkiä. Se pitää ottaa huomioon ja ehkä ihmishenkien arvo on enemmän kuin yrityksille aiheutuvat kustannukset. Ja sitten vielä nämä ohjelmistot. Vähitellen me Euroopan lainsäätäjinä alamme saada ohjelmistot näiden kaksikäyttö tuotteiden piiriin nimenomaan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Se on hyvin tärkeää. Nämä yritykset ovat pitkälti vieneet kaikenlaista Lähi-Itään ilman, että sillä olisi menetetty ihmishenkiä, mutta eurooppalaisilla ohjelmistoilla, joita on viety Lähi-Itään, on kyllä menetetty jo ihmishenkiä, se pitää muistaa. Kiitokset kollega Leichtfried ja teillä herra Ölof Dartmouth on itsellänne vielä puheaikaa tässä keskustelussa. Siksi pyytäisin, että te nyt käytä sinistä korttia. Meillä on todella vähän aikaa. Kollega Anna Fotiga ja e ECR. Puhuja todellakin mainitsi minut erityisesti ja hyvin ystävällisesti ja todella sääntöjen mukaan yleensäkin voisin vastata 30 sekunnissa. On myös tavanomaista, että puhemies päättää tästä asiasta ja on myös tavanomaista, että jos joku näyttää sinistä korttia, hänellä on puheaika, hän käyttää omaa puheaikaansa ottaakseen esille tuon asiansa. Ja nyt kollegani Anna Fatiga. Pani komissaris. Kiitos oikein paljon puhemies. Arvoisa komission jäsen, Jotkut valtiot, kuten Yhdysvallat, Kanada ja Marokko, ovat äh, asettaneet pakotteita Venäjälle ja myös avaruusteknologia on pakotteissa mukana. Me päätimme toisin. Meidän pakotteemme eivät äh, koske Euroopan avaruusohjelmaa. Kaupalliset satelliitit ja EBAS äh, ja Galileo ja Soju, ja protonit ja muita käytettiin, mutta menettely oli todella katastrofaalinen. Mi- ohjuksia, ohjukset tai eivät menneet oikeille kehille avaruudessa. Tässä puuttuu solidaarisuutta myöskin jäsenvaltioista. Siellä Venäjä äh, on hyökännyt siis Ukrainaan. Für die Fraktion der Liberalen, Schrake. Thank you, President. Kiitokset, puhemies. Hyvät kollegat, tänään meitä on muistutettu siitä, mikä on pelissä tässä keskustelussa, joka on jatkunut aivan liian pitkään. Äh, meillä on äh, haittaohjelma, joka varastaa ohjelmia. Se on kätkeytynyt ohjelmistoihin, joita käytämme jatkuvasti. Se on siis kyse, on siis kyse ohjelmistosta, ei laitteistosta. Ja tätä on verrattu Stuxnet pakettiin, joka on muutama vuosi sitten ollut mukana Venäjällä, Meksikossa, Saudi-Arabiassa, Iranissa, kun on ollut kyse tunkeutumisista ydinvoimaloiden ohjelmistoihin. Tänään julkaistut tutkimukset antavat aihetta odottaa, että tämä kaikki onkin tapahtunut ehkä Euroopassa luotujen ohjelmistojen myötä. Tällainen teknologia muuttuu joka päivä nopeammaksi ja halvemmaksi. Ajatelkaapa, että ei-valtiolliset toimijat toimivat näillä sääntelemättömillä markkinoilla. Näin autetaan ihmisoikeuksien rikkomisessa ja vahingoitetaan meidän infrastruktuuriamme ja herkkiä tietoja tämä miljardien markkina saattaa olla ehkä suurin bumerangi, jonka olemme koskaan nähneet nämä vastuuttomat tyhjiöt, joita vientilainsäädännössä on, on täytettävä, ja järjestelmät, joilla hakkeroidaan ihmisten laitteita ilman minkäänlaista juridista perustaa, pitää saada paljon tiukemmin tutkituiksi. Me tarvitsemme avoimuutta, tilintekovelvollisuutta, lisensoinnissa tasa-arvoiset toimintaedellytykset yrityksille, ja komission jäsen minua kiinnostaa se, onko teillä jonkinlainen positiivilista vai negatiivilista eri maista, ja miten kriisitilanteessa tilanteissa reagoidaan. Lähdettekö tällaisesta kaiken kattavasta mekanismista? Minusta se olisi hyvä. Kehotan myös T&K-vaiheen vaikutusarviointiin, että jo varhaisessa vaiheessa mietittäisiin, mitä näillä järjestelmillä voidaan tehdä niin, että tutkijat saavat kuitenkin tehdä työnsä. Me tarvitsemme toimintaa hyvin pian. Nyt, jos vielä odotetaan pitempään, on se todella vastuutonta ja vaarallista. Kiitoksia. Ja sitten sitten äh, vasemmistoryhmän Anne-Marie Minör, yksi minuutti. Mutta hän ei ilmeisesti olekaan paikalla, jos nyt oikein havaitsen. Siirrytään vihreisiin. Kollega Ska Keller, yksi minuutti. Danke. Es gibt noch jede... Kiitoksia. On vielä paljon tekemistä tässä asiassa, miten Eurooppa etenee näiden tuotteiden viemisessä, jotka ehkä vaikuttavat viattomilta, mutta joita voidaan käyttää esimerkiksi ihmisoikeusaktivistien vainoamiseen. Ja tärkein periaate pitää mielestäni olla ihmisoikeuksien ja ihmisten turvallisuuden eh, takaaminen sekä täällä EU:ssa että kolmansissa maissa, eikä silloin riitä, että tuotteet tutkitaan vasta, kun ne ovat jo aikaa sitten päätyneet väärin käsin. Silloin tämä on myöhäistä. Me tarvitsemme etukäteisvalvontaa, emme jälkikäteen tehtävää valvontaa. Jos teknologia kehittyy tätä vauhtia, on meidänkin kehityttävä ja meidän lainsäädäntömme. Ei ole mitään järkeä eh, jättää moderni valvontateknologia ulkopuolelle, sillä juuri sillä voidaan saada aikaan huomattavaa vahinkoa. Ja vaadinkin, että komissio käsittelee tätä aihetta nyt, nyt me tarvitsemme jo 2015 tätä koskevan ehdotuksen. Ei ole kyse pelkästään teknisistä seikoista, vaan kyse siitä, miten me voimme suojella ihmisiä ja ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Kiitokset, hyvä kollega ja seuraava puhuja. William Dartmouth, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan, mitä aiemmin puhuttiin, niin on todettava, miksi on niin, että etablishmenttipoliitikot, jotka pitävät itseään liberaaleina, ovat aina niin täysin epäliberaaleja. Ja puhemies aivan selvästi ottaa vaarin Verhofstadtin ähm, aikeista. Hänhän, kuten tänään kuulimme, ää, äh, aina väärinkäyttää keskusteluja. Haluaisin nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni ja vastaisin kysymykseen, joka täällä esitettiin aiemmin. Ja tähdentäisin, että oikealla oleva kollegani Lightfried ei ole, ei ole minun puolueryhmäni edustaja edes tällaisessakään istunnossa. Eli Lightfriedille sanon, että UK soveltaa omaa harkintavaltaansa näissä asioissa. Se määrittää itse, mitä meidän tulisi viedä tai olla viemättä. Minä ja muut kunnioitamme myös muiden maiden oikeutta käyttää omaa harkintavaltaansa siitä, mitä pitää viedä tai ei pidä viedä. Eikä tätä päätöksentekoa pidä alistaa komissiolle. Kun ajatellaan kaksoiskäyttötuotteita, niin jotta listalla olevia tuotteita voidaan viedä, niin viejien täytyy hankkia lupa Euroopan komissiolta ensin. Ja huolimatta äh, charmantista äh, johdannosta, niin tämä kysymys äh, ei ole oikealla paikalla. Kaksoiskäyttö asia antaa vain enemmän valtaa komissiolle määrätä, mitä voidaan viedä ja mitä ei. UK on maailmankaupan johdossa ja se on ollut maailmankaupan johdossa satoja vuosia. Tämä kaksoiskaupparegiimi ei ole hyväksyttävä. Suuret kiitokset ja pyydän todella anteeksi kollega Anna Fatigalta sitä, että otaksuin hänen itse asiassa olevan osa teidän ryhmäänne. Tunne Kelan seuraavana puhujana. Be... Komissaari, näitä kaksoiskäyttöasioita voidaan käyttää väärin, niitä voidaan käyttää ihmisoikeuksien tukahduttamisessa ja niin edespäin. Ne ovat erittäin vakava haaste meille. Kaksoiskäyttö esineet ja tuotteet ovat usein keino käyttää oppositiota val- valvonnassa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että vientimekanismit ovat päivitettyjä ja tehokkaita, ja tämä edellyttää tutkijoiden tehokasta yhteistyötä myös yksityisellä sektorilla. On muistettava, että teknologioita voidaan siirtää myös software-muodossa. Me olemme laatineet asiakirjan, jossa linjataan niitä puutteita, joita tällä alalla on. Tämän päivän keskustelun tarkoituksena on varmasti nopeuttaa niiden lakiehdotusten eteenpäin viemistä, joiden tarkoitus on päivittää kaksoiskäyttötuotteisiin liittyviä sääntöjä. Ja meillä on tämä vassanaar järjestely Kun tiedämme, että näitä kaksoiskäyttövälineitä tai tuotteita käytetään myös väärin, ja sen vuoksi tässä on paljon vaakalaudella. Ensinnäkin EUn uskottavuus, sehän perustuu meidän yhteisiin arvoihimme. Me kun näitä kaksoiskäyttötuotteita jatkuvasti käytetään, niin ne päätyvät tukahduttavien hallintojen käsiin, niin se vetää mattoa meidän pyrinnöiltämme. Me emme saa ajatella lyhytnäköisesti ja vain ainoastaan voittoa. Me tarvitsemme selkeän vientikierron niiden, niihin maihin, joihin on kohdennettu EUn pakotteita, esimerkiksi Venäjään. Siellähän näitä tuotteita voidaan käyttää hyvinkin väärin. Kysymykseni komissiolle on selvä, Mihin aiotte ryhtyä voidaksenne varmistaa sen, että kyberturvallisuuteen kiinnitetään huomiota, kun käsitellään näitä kaksoiskäyttöaseiden vientiasioita? Kiitokset kovasti ja voinko jälleen kerran muistuttaa, että pitäkää kiinni puheajastanne. Ja Moska seuraavana puhujana. Arvoisa puhemies, komission jäsen Malmström, nyt jos koskaan on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota kaksi käyttötuotteisiin, koska nyt Euroopan unionissa on nousemassa tällainen toiminta, jossa on huomioitava ne, on uusia toimijoita ja myöskin uusia kauppamenettelyitä. Tässä myös terroristiryhmät käyttävät kaksi käyttötuotteita mahdollisesti ja siksi meidän pitäisi tietyillä säännöillä puuttua tähän. Meidän täytyy erityisesti kiinnottaa huomiota eh, siihen, miten komissio voi säädöksillä puuttua kaksikäyttötuotteiden valvontaan. On tärkeää, että tulee tuo uusi lainsäädäntöehdotus, mutta haluaisin kuitenkin korostaa tiettyjä huolia, jotka on jo otettu esille. Ensinnäkin on otettava huomioon toisaalta se, että kaikki riskit on poistettava, riskit, jotka liittyvät siihen, että näitä tuotteita käytetään väärin väärin, mutta samanaikaisesti pitää välttää se, että vääristettäisiin markkinoiden toimintaa tai heikennettäisiin eurooppalaisten toimijoiden kilpailukykyä. Äh, ehdottomasti säädösten täytyy olla avoimia ja myös myöskin sitovien, sitovaan valvontaan tämän täytyy perustua. Ja jos tarvitaan, niin on puututtava asia niin, että poistetaan Euroopan markkinoilta noita esteitä meidän täytyy tukea ar- hankalimmilla alueilla valvontaa. Miten voidaan sitten edistää maailmanlaajuisesti sitä, että saadaan aikaiseksi yhteiset standardit, jotta tämä voisi, Euroopan unionin toiminta voisi olla mahdollisimman tehokasta? Kiitos. Kiitokset ja kiitos myös tulkeille, jotka pysyivät tässä vauhdissa. Seuraava puhuja Markus Pretzel. Puhemies, hyvät kollegat. Me puhumme täällä valvontatekniikasta ja siinä kaksi käyttö on aika sievistelevä, sillä aika usein on aika selvää, mistä on itse asiassa kyse. Kyse on vain yhdestä ainoasta käyttötarkoituksesta, ei kahdesta. Joka torstai, kun me tapaamme täällä Strasbourgissa, tämä parlamentti käsittelee ihmisoikeusrikkomuksia ja loukkauksia eri puolilla maailmaa. Ja mitä useimmissa tapauksissa toteamme, että on ollut kyse valvontatekniikan käytöstä, joka aika usein on peräisin Euroopan unionista. Näissä tapauksissa joissa on kyse kansalaisoikeuksista ja ihmisoikeuksista, tarvitaan ennalta tapahtuvaa tarkastelua positiivilista ja negatiivilista maista ja tuotteista. Herra Lange, te esititte aivan oikeutettuja kysymyksiä. Kysyitte aivan oikein, eivätkö muka Euroopan unionin kansalaisetkin voi joutua kolmansien maiden tiedustelun uhreiksi. Mutta mitä te, herra Lange, odotatte Euroopan unionilta, joka ei pelkästään vie laitteita, vaan myös tietoja, antaa ne vapaasti kolmansille valtioille? Kiitokset. Ja Boldil Ceballos on seuraava yksi minuutti. Herr talman, fru kommissionär puhemies, komission jäsen. Sain vastaukset jo useimpiin kysymyksiin, joita ajattelin asettaa noissa komission alustavissa huomautuksissa ja siksi keskityn nyt joihinkin säännöstöjä koskeviin seikkoihin. Haluan varmistaa sen, että esimerkiksi valvontalaitteet, jotka nyt eivät ole osa tätä, tulevat olemaan sitä jatkossa. Televiestintä on täysin kiistattomasti mahdollisesti katastrofaalista muille, vaikka siitä voi olla paljon apua apua. Ja siksi meidän on saatava asetus, jossa ei tarkastella pelkästään tuotteita sellaisina, vaan joissa otetaan huomioon myös vastaanottajamaa. Onko se demokratia, kunnioitetaanko siellä ihmisoikeuksia, onko olemassa riski, että kyseinen maa on joutumassa konfliktiin sisäisesti tai ulkoisesti, ja tämä tilannehan voi muuttua hyvin nopeasti, kuten olemme voineet nähdä esimerkiksi arabikevään aikana. Meidän on myös opittava niistä väärinkäytöksistä, joita on tapahtunut. Useammatkin EU-valtiot ovat toimittaneet sotamateriaalia esimerkiksi pohjois Afrikkaan ja Lähi-Itään. On tärkeää, että EU täyttää perusarvonsa, elää niiden mukaisesti, noudattaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa, vaikka tämä ei aina olekaan teollisuuden edun mukaista. Ihmisten turvallisuuden on aina oltava ensisijasta näissä tapauksissa ja toivon, että komission jäsenen ehdokas on tämän suun, ehdotus on tämän suuntainen. Seuraava puhuja, kollega Tiziana Begin, kaksi minuuttia. Danke, Herr Präsident. Eh, signor commissario, grazie anche lei. I prodotti duplici... Kiitoksia. Kaksikäyttötuotteet ovat sellaisia, joita voidaan käyttää siviilikäyttöön, mutta myös sotilaskäyttöön. Esimerkiksi televi- televalvonta ja niin edespäin laitteet. Esimerkiksi eh, tu- eh, näitä navigaatiolaitteita, joita lentäjät käyttävät pysyäkseen reitillä, niitä voidaan käyttää myös väärin. Hyvä kollega, hyvä kollega, anteeksi nyt vain joudun keskeyttämään pyydän, puhukaa hitaammin. Teidän puheenvuoronne on oltava muodossa, jossa se on kaikille ymmärrettävä. Me tarvitsemme myös tulkkauksen. Ottakaa se ystävällisesti huomioon. Niin, sanoin, että ei välttämättä puhuta aseista, vaan sellaisista, joita käytetään siviilikäyttöön. Mutta mutta niitä ei välttämättä, niillä ei välttämättä aseteta samankaltaisia rajoitteita. Niitä voidaan käyttää myös ihmisoikeuksien tukahduttamiseen. Eurooppa on kuitenkin edelleenkin tekopyhä tämän asian suhteen. Täällä ei, halutaan kunnioittaa toisaalta ihmisoikeuksia ja toisaalta myöskin viedään sellaisia teknologisia laitteita, joita voidaan käyttää myös meidän omia etujamme vastaan. E, e, Eurooppa voi tietenkin avata suunsa ja puhua kauniita sanoja maailmanrauhan puolesta, mutta kun ajatellaan esimerkiksi niitä e, kemiallisia laitteita, kemiallisia aineita, joita on viety Syyriaan, niin kauniit, kauniilla puheilla ei ole kovinkaan paljon tekemistä. Siksi on aivan selvää, että meidän tarvitsee paremmin valvoa näitä käyttövälineitä, <clears throat> asioita ja niiden vientiä. On erittäin tärkeää, että että myös software-vientiä valvotaan, koska tällä ei se vetele, että tällaista Made in Europe-teknologiaa käytetään ähm, esimerkiksi ihmisoikeuksien tukahduttamiseen. On aika äh, muuttaa tahtia. Meidän täytyy muuttaa asetuksia, jotka koskevat kaksikäyttötuotteita tuotteita. Ja mitä tulee teknologisiin tuotteisiin ja softwareen, niin meidän täytyy valvoa edellisesti sitä, e- erityisesti sitä, että jäsenvaltiot noudattavat asetuksia. Kiitos kollega. Seuraavana Valuensa yksi ja puoli minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Valitettavasti Kaksoiskäyttö välineiden vääräkäyttö johtaa valitettaviin tapahtumiin, asetteen valmistukseen, ihmisoikeusloukkauksiin. Ja kuten me tiedämme, yhä enemmän on tullut esille tapauksia, joissa autoritaariset hallinnot käyttävät meillä valmistettuja välineitä. Mutta se, että kokonaan porsareijat suljettaisiin kaupan sääntöjen kohdalla on tarpeen. Meidän täytyy päivittää nykyistä säännöstöä ja me tarvitsemme kunnollista täytäntöönpanoa, jotta voidaan tuotteita käyttää kunnolla. Täytyy meidän vientiä valvoa, kuten myös läpikulkua ja käyttöä. Se on tärkeä osa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Se on meidän etujen mukaista kantaa huolta siitä, että meilläkin tehtyjä tekniikoita ei käytetä muuhun kuin alkuperäisen tarkoituksensa. Ei myöskään, jos ajatellaan perusrakenteita, vaan että kaikkea suojellaan Euroopan unionin asema on tärkeää kansainvälisesti, koska meidän täytyy puolustaa demokratian ihmisoikeuksia. Siksi on erityisen tärkeää, kun ajatellaan politiikkaa ja lainsäädäntötyötä myös kaupan saralla kaikissa jäsenvaltioissa. Viimeaikaisten selvitysten mukaan kaksoistuotteiden kaupankäyntiä ohjaavat säännöt ovat vanhanaikaisia, eivätkä ne vastaa nykymaailmaa. Meidän täytyy... Minä olen... Jäi kun puolitoista. Kiitos. Kyllä se kävi selväksi jo. Seuraavana Immaculada Rodriguez Pirere Fernandez. Puolitoista minuuttia. Euroopan unionin täytyy miettiä, mikä tärkein tavoite on, eli demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien puolustaminen kaikkialla maailmalla, mutta meidän täytyy huolellisesti toimia, kun nähdään väärinkäytöksiä niiden hallitusten parissa, jotka käyttävät sotilaallisen käyttöön tai sortoon tuotteita, tekniikkaa, ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu siviilikäyttöön. Valitettavasti niitä voidaan käyttää myös siihen, että asiat aseet leviävät, myös massatuhahjat. Me olemme nähneet, että meillä on paljon tietoja tästä, että tämä on tuonut kiireellisen tarpeen esille mukauttaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja päästä eroon näistä mahdollisista porsareijistä. Kyse on vakavasta ongelmasta, jolla on hyvin vakavia seurauksia, ja niitä voi olla vielä vakavampiakin, ehkä siitä olen samaa mieltä. Ja minä uskon, että me voidaan sallia sitä, että ohjelmistoa tai tekniikoita on täällä luotu, käytettäisiin poliisin voimiin tai sotilashallinnon tarkoitusperiin ja sorron tai ihmisoikeusloukkauksien suorittamiseen. Me tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä, joka on joustavaa ja modernia, niin totesitte tekin. Ja meidän täytyy oikaista erot, joita on isävaltioiden kesken, mutta se tarvitaan nyt komission jäsen. Me tarvitsemme, että sitoudutte myös aikatauluun, jossa näkyy myös huhtikuinen tiedonanto. Tässä on jo kulunut seitsemän kuukautta ja me tarvitsemme nyt konkreettista sitoutumista myös täällä, että saadaan konkreettista lainsäädäntöä. Kiitos. Eh, Kiitos. Seuraava puhuja Nikola Danti, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Epäilemättä kaksoistuotteiden, kaksoiskäyttötuotteiden kauppakäynti edellyttää samojen sääntöjen noudattamista kuin muillakin aloilla. Tuotteet tarvitset oman säännöstönsä, joka olisi tehokasta, kun kansalaisia yrityksiä hallituksia suojellaan. Tämä vaatimus on yhä tärkeämpi jatkuvasti muuttuvassa maailmassa varsinkin kun tässä on uusia uhkia leviämässä, tur- turvallisuuttamme uhkaamassa tai kansakuntia uhkaamassa. Siksi olemme iloisia siitä, että komissio on halukas menemään eteenpäin lainsäädännön korjaamisessa valvontajärjestelmissä. Olemme iloisia myös siitä, että tätä ennen on tehty peria- perusteellinen vaikutusten analyysi. Meidän täytyy ihmisoikeuksia ja demokratiaa kunnioittaa, saada aikaan tuottajien kesken reilua kilpailua kansainvälisestikin. Toivottavasti komissio toimii nyt niin, että voidaan lähentää säännöksiä myös kansainvälisesti. Äh, Kiitos kollega. Sitten äh, puheenvuorot ilman puhujalistaa. Yksi minuutti, jotta kaikki ehtivät ensimmäisenä. Nicole Caputo. Kyllä arvoisa Kiitos puhemies. On erittäin tärkeää, että meillä on tiukempaa valvontaa kaksoiskäyttötuotteissa. Euroopan unioni täytyy taata omille kansalaisilleen turvallisuutta, modernia järjestelmiä ja niin, että näitä voidaan markkinoida myös turvallisesti, mutta tämä edellyttää, että mietimme kaksoiskäyttötuotteiden käyttöä kun on tuotettu täällä, ettei niitä käytetä ihmisoikeuksien loukkaukseen. Nyt näiden tuotteiden viejät eivät ole minkään lupamenettelyn piirissä. Jokainen jäsenvaltio päättää itse vientivalvonnasta. Siksi tarvittaisiin ainakin ilmoitusmenettely etukäteen tällaiselle tekniikalle, joka on kaikkein arkaluontoisin. Jäsenvaltioiden ja komission täytyy sitoutua läpinäkyvyyteen niin päästään eroon näistä porsareista lainsäädännössä ja voidaan lainsäädäntöä uudistaa. Herzlichen Dank. Kiitos kollega Caputo. Sitten Ivan Jakovčić. Poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine predsjedavajući, povjerenice. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ongelma, jonka kohtaamme, ei itse asiassa ole kovinkaan vaikea. Tuemmeko me voittojen tavoittelua, mikä on perusteltu toivo vai olemmeko me todellakin sen puolella, että tuemme ihmisoikeuksia, eurooppalaisia arvoja, oikeusvaltioperiaatetta ja kaikkea sitä, mitä usein poljetaan maissa, jotka ovat meidän kumppaneitamme, jotka käyttävät näitä kaksikäyttötuotteita. Ja vielä Tämän lisäksi näitä tuotteita voidaan käyttää meitä vastaan ja Euroopan unionin kansalaisia vastaan, naapureitamme vastaan, ystäviämme vastaan. Ja tämän vuoksi luonnollisesti minä tuen ajatusta, että meidän tulisi ajatella eurooppalaisia arvoja ensin ja sitä, mikä on johtanut tämän parlamentin luomiseen. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana Notes Maries, yksi minuutti. arvoisa puhemies. Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta on sellaista, mitä unionissa pitäisi edistää. Ja myös kansainvälisellä areenalla eh, tämä auttaa hyvien käytänteiden eh, käyttöönottoon, jotta pystymme myös vientiä valvomaan paremmin. Se, että näihin järjestelyihin otetaan uusia jäseniä, tarkoittaa, että pitää täyttää tietyt kriteerit, eikä saada mitään maata sulkea järjestelyistä pois. Turkki on este sille, että Kypros voisi eh, liittyä MTSR-järjestelyyn, eh, Vasenar ja Sanga sopimukseen. Ja tästä syystä EUn pitäisi tukea Kyproksen tasavallan jäsenyyttä näissä järjestelyissä ja painostaa Turkkia. Ja viimeisenä kollega Ferreira ja yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun keskustelemme kaksikäyttötuotteiden viennistä ja viennin valvonnasta täällä. Olemme puhumassa ohjelmistoista, laitteista, joita on käytetty sotilaallisen tarkoituksen, kuten muutakin siviiliteknologiaa. Tätä ratkaisua emme saa vain säätelyllä, emmekä tämän päivän tarkistuksilla aikaan. Me tarvitsemme laajemman, syvällisemmän lähestymistavan esimerkiksi yhteiset tutkimusohjelmat, jotka tutkimusohjelman puitteissa rahoitetaan ja jotka ovat käytössä Israelin ilmatilan valvonnassa tulisi ottaa mukaan. Tässä mukana ovat sellaiset aseet, joita käytetään hyökkäyksiin Gaasassa ja kaikkiin näiden hyökkäysten seurauksiin. Meidän täytyy tarkastella myöskin kaksi käyttötuotteiden ja näiden projektien seuraamuksia ja varmistaa se, että maat ja yritykset eivät saa yhteisen rahoituksen pääsyä. Ja kiitos. Annan sitten tähän loppuun vielä komissaari Malmströmille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos naiset herrat osallistumisesta mielenkiintoiseen mutkikkaaseen keskusteluun. Olemme samaa mieltä kaikki siitä, että meillä on valtava määrä tuotteita, voi hyvistäkin syistä käyttää, mutta siellä on vakavia riskejäkin. Joissakin tapauksissa niitä voidaan käyttää valvontaan, seurantaan, ihmisoikeuksien loukkaamiseenkin. Eli totta kai siihen on puututtava. Vientivalvonta on, ei ole ainoa keino, muutakin täytyy tehdä. Minä olen hahmotellut tässä jotain nyt kuuntelemme hyvin tarkkaan kaikkia, katsoen mitä voidaan päivittää ja oikeastaan lainsäädäntöä. Meillä on tiedonanto, mistä löytyy jotain. Sieltäkin kuuntelemme tarkkaan myös, mitä alalla on sanottavana, niin valtiolla teilläkin tai kansalaisjärjestöilläkin, jotka olivat aktiivisia. He ovat samaa mieltä tästä, että pari vuotta sitten se ei ollut ajankohtainen kysymys, mutta nyt on tietoisuutta laajemminkin tästä. Eli olisi hyvä hyödyntää tätä sääntelyä on muutettu, ihmiset ovat tietoisempia, mutta täytyy myös varmistaa, että valvontaa harjoitetaan. Sehän on mutkikasta toki. Meidän täytyy tämä tehdä oikein, että se kohdentuu oikein, ettei haitata kuitenkaan meidän vientiämme hyvin tarkoituksiin. Siksi me olemme tarkistamista miettimässä. Olemme käyttäneet paljon asiantuntijoita ja kuunnelleet heidän näkemyksiään Toivottavasti yritän tasapainoa omassa ehdotuksestamme, joka ensi vuonna toivottavasti voidaan julkaista. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa pyrkimyksissämme ja palaa mieluusti myöhemmin myös valiokuntaan kertomaan etenemisestä. Kiitos. Dank. Herzlichen Dank für diese... Sydämellinen kiitos. Ja tällä päätämme tämän asian käsittelyn. Ja seuraavana esityslistalla on komission julkilausuma aiheesta komission vaikutusten arvioinnin suuntaviivat ja kunhan varapuheenjohtaja Timmermans